Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Scholzin mietintö. Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelu. Nimenhuutoäänestys esityksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Seuraavaan eh, esityksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Korvattalousarvion numero kolme nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. lisätalousarvioesitys numero 4 kautta 2014 nimenhuutoäänestysesityksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Lisätalousarvioesitys Italian tulvat, Kreikan maanjärjestykset, Slovenian jäämyrskyt ja nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Lisätalousarvioesitys numero 6 kautta 2014 äänestysesityksestä huuto Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Lisä talousarvioesitys numero kuusi. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Fernandes, Serbian, Kroatian, Bulgarian tulvat, eh, äänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Debren mietintö, lisätalousarvio numero 8 kautta 2014. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Debreen mietintö. Lisätalousarvio Numero kahdeksan, nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Trevi Lewandowskin mietintö unionin omat varat. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Muuresen mietintö on solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto, katastrofialueet, loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Kaksi kolmasosaa annetusta äänestä äänestys alkaa. Äänestys päättyy määrä enemmistö saatiin. Mietintö on hyväksytty. Katsovan Rubialin mietintö joustovälinen varojen käyttöönotto. Kyproksen rakennerahasto-ohjelma tässäkin tarvitaan. Kaksi kolmasosaa äänistä määräenemmistöä. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. enemmistö saatiin. Mietintö on hyväksytty. Seuraavana vuoden 2015 talousarvio. Neuvoston kanta osasto 1, tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 2 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tar- tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Tarkistus 5 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 6, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Tarkistus 14. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Karjasal Rubialin ja Holmajerin mietintöön Uusi Euroopan unionin yleinen talousarvio varhaisuus 2015 245 puolesta vastaan eh, tyhjä hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappaleen 5 jälkeen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 kappaleen 6 jälkeen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 17 on vedetty pois. Kappaleen 10 jälkeen tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappaleen 11 jälkeen tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan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 Äänestys päättyy. Hylätty. Kappaleen 15 jälkeen tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 29 kappaleen 16 jälkeen nimenhuutoäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Työjärjestyskysymys, Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, quero fazer um pedido de esclarecimento. Kiitoksia, hyvä puhemies. Halusin vain selventää tässä sitä, että katsoin äänestysluetteloa ja näin, että tarkistus 30 oli sellainen, jota ei voitu hyväksyä mukaan. Haluaisin tietää, miksi näin päätettiin. Mehän äänestämme jo korjaavasta lisätalousarviosta vuodelle 2014 ryhmäni tarkistukset liittyvät talous- ja sosiaalikriisiin. Ajatuksena on se, että MEPit maksavat 7 prosenttia palkastaan solidaarisuusmaksuna, kuten tämän talon työntekijätkin. Tämä asia on esitetty vuonna 2014 lisätalousarvioon, mutta sitä ei ole tähän hyväksytty mukaan. Haluaisin tietää miksi. Onorevole, questo emendamento è stato presentato. Tarkistukset eh, jo aikaisemmin on esitetty ja katsottu eh, sellaiset, että ne voidaan käsitellä. Ja sitten tarkistus 31 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32 kappaleen 19 jälkeen nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 33 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappaleen 20 jälkeen tarkistus 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätöslausuma kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimme tarkistaa, mutta kyllä tulos oli ihan selvä. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvällä enemmistöllä. talousarviosta, varapuheenjohtaja. Je me réjouis. Puhemies, arvoisat kollegat, olen iloinen tästä juuri äänestetystä tuloksesta, koska juuri tässä tiukassa tilanteessa annamme unionille sen budjetin, jota se tarvitsee. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat tähän trilogisopuun. Haluan kiittää Italiaa puheenjohtajavaltiona, komission varapuheenjohtajaa Georgievaa myös esittelijöitä haluan kiittää, samoin myöskin budjettivaliokunnan jäseniä sekä kaikkia teitä kollegoita. Ja kiitän myös Euroopan parlamentin puhemiestä, koska hänen nimissään minä saatoin johtaa tuossa sovittelussa valtuuskuntaamme. Tämän äänestyksen pohjalta voimme olla luottavaisia ja optimistisia ensinnäkin sen takia, että nyt vihdoin voidaan purkaa vuoden 2005 osalta nämä maksamattomat laskut ja myöskin tämä sopii hyvin monivuotisen rahoituskehitykseen, koska tällä tavalla voimme yhtenäisyyden säilyttää EU-ssa. Toisekseen myöskin odotamme kuumeisesti lisätalousarviota, joka avaa tien investointipaketille 315 miljardille. Ja lopuksi vielä odotamme vielä korkean tason ryhmän päätelmiä Mario Montin johtavan ryhmän tuloksia ja budjettivaliokunta valvoo, että kaikki meistä todella toimivat sillä tavalla, että näille kuluille saadaan todella eurooppalaista lisäarvoa ja että tämä myöskin tuo lisää kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Hyvää joulua! Grazie. Kiitos. Ja teillekin oikein eh, hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Ja sitten neuvosto. Ja Vedu, alkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Arvon jäsenet, eh, varapuheenjohtaja Georgieva, toteaisin lyhyesti, että neuvosto tyytyväisenä panee merkille sen, että Euroopan parlamentti vahvisti 8.12. trilogissa aikaan saadun tuloksena näin myöskin talousarvion vuodelle 2015 ja korjaavat talousarviot vuoden 2014 osalta näin virallisesti myöskin saatu hyväksyttyä. Ja tässä yhteydessä vielä kertaalleen haluan kiittää Artu Iita, eh, talousarviovaliokunnan puheenjohtaja Kartsita Balia Holmaieria ja Debrevia myöskin kiitän rakentavasta hengestä eh, talousarvioneuvottelujen yhteydessä. Näin on saatu aikaan hyvä lopputulos ja omalta osaltani myöskin toivotan eh, teille kaikille puhemies ja jäsenet oikein rauhallista hyvää joulua. della Kiitokset. Euroopan parlamentti on hyväksynyt 12.12. esitetyn neuvoston yleisen kannan talousarvion liittyen. Talousarvion menettely vuoden 2015 osalta on artiklan 3.14 osalta saatettu päätökseen. EUn toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti. Näin lopullisesti vuoden 2015 talousarvio on saatu hyväksyttyä. Passiamo alla proposta di risoluzione della Commissione per... Sitten ehm, vaaralliset vakavat liikenneonnettomuudet, ehm, päätöslauselmateksti, kappaleen kolme jälkeen tarkistus yksi, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Hylätty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. Minulla on tarkat silmät, kuten huomaatte. Johdantusakappale Jin jälkeen tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjään hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Tarkistus neljä äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus viisi Jonas on kappaleelle jälleen jälkeen. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Jonotusta kappale M jälkeen tarkistus kuusi nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty päätöslauselma kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Määrä enemmistö tarvitaan. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. hyväksytty määräenemmistöllä. Proposta di risoluzione della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza. Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatu. Päätöslauselma tähänkin tarvitaan määräenemmistö. Äänestämme nimenhuutoäänestyksen esityksestä kokonaisuudessaan äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Päätöslauselma ei saanut määräenemmistöä taakse, eli näin sitä ei hyväksytty. Piano in materia di rigetto. Itämerta koskeva poisheittämissuunnitelman laatiminen ECRS Globaski. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. panie przewodniczący! szanowni państwo! korjaa delegoidun säännöksen määrittelemään tuskan koon 35 senttimetrin ja ainakin 38 cm pituuden osalta. Tässä oltiin sitä vastaan, että suojeltaisiin tuota lajia, koska kalalajia ei voida suojella vähentämällä äh, pituutta. Jos nuoret kalat poistetaan, niin silloin ei voida suojella ympäristöä. Se on kalastusta vastaan, mutta koska turskamäärä on laskussa Itämerellä, niin yhä edelleen halutaan vähentää tätä suojarajaa. Haluaisin pyytää teiltä tukea tälle päätöslauselmalle. Kiitokset. Äänestämme äänestyksestä, äänestyksestä, tästä päätöslauselmaesityksestä tarvitaan määrä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Vihreiden päätöslauselman luonnos vakuutus ja jälleen vakuutustoiminnan aloittamista ja harjoittamista tarvitaan määrä enemmistö. Äänestämme kokonaisuudessaan esityksestä nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Päätöslausuma esitys EUn sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen. Kappaleen yksi jälkeen tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kappaleen kaksi jälkeen tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappaleen kaksi jälkeen tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappaleen viisi jälkeen tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Johdantosan kaappaleen C jälkeen tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Johdantosan D jälkeen tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Päätöslausuma kokonaisuudessaan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Eteenpäin viiden ryhmän yhteinen päätöslauselma esitys aiheena Palestiinan valtion tunnustaminen. I'm a long time supporter. Kiitoksia hyvä puhemies. Minä olen pitkään tukenut sitä, että tunnustettaisiin toinen islamilainen maa, Somalimaa. 3.9. tänä vuonna kirjoitin Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen. Ei, kun kuunnakaa nyt. Vuonna 2014 puhuja keskeytetään jatkuvasti. No Non è un, non è un point of order, per favore. Tämä ei ollut työjärjestyspuheenvuoropyyntö. Jatkamme äänestyksiä. Viiden ryhmän yhteinen päätöslauselma esitys, josta äänestämme. Olkaa hyvä, istuutukaa viiden ryhmän yhteinen päätöslauselma esitys. Tämä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro. Era una dichiarazione, era una dichiarazione di voto. Qual è il punto dell'ordine del giorno? Eli mikä tässä liittyy työjärjestykseen? No, no, no. no. Kollegat, olemme varmaan monista asioista samaa mieltä. Tämä on työjärjestyspuheenvuoro. Mr. President. Sento bene, state calmi perché ci sento bene, grazie a Dio. Ei minun korvissani ole mitään vikaa, ei tarvitse huutaa. Tämä on tärkeä kysymys. Esitin kirjallisen kysymyksen, joka koskee toista islamimaata, islamilaista maata, Somalimaata. Komissio vastasi 4.10.2014 ja vastaus oli Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa tunnustaa valtioita, vain yksittäisillä jäsenvaltioilla on, kuten Ruotsi nimenomaan on tehnyt. Joten hyvä puhemies, minä pyydän teitä tämän parlamentin puhemiehenä vaatimaan, että tämä asia, tätä asiaa käsitellä lainkaan. Nyt äänestämme. Viiden ryhmän yhteinen esitys vi prego di rispettare siccome ci sentiamo tutti quanti molto bene me kaikki olemme ymmärtäneet nyt tämän seikan ja nyt äänestämme tästä päätöslauselmaesityksestä nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Päätöslauselma on hyväksytty. Weber. on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Me kaikki ymmärrämme, kuinka tärkeä on tämä aihe. Ja siksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita siitä, että näin puolarajat ylittäen yhteistyötä tehtiin. Euroopan parlamentti teki tänään tärkeän päätöksen. Haluamme kahden valtion ratkaisua, haluamme demokraattista, rauhanomaista Israelia, joka voidaan tunnustaa Palestinan taholta, ja haluamme myöskin riippumattoman Palestinan, joka saa tunnustuksen Israelilta ja Euroopalta. Ja tämän lisäksi, hyvät kollegat, tänään toimme esiin sen, että Palestinan tunnustaminen on prosessin eh, päätös, eli mitään ehdotonta tunnustusta ei ole, vaan vasta neuvottelujen lopussa tämä askel otetaan. Tämä on järkevä edistysaskel ja tästä kaikille lämpimät kiitokset. Onorevoli Pitella. Pitella. Onorevoli Pitella, chiesto la parola. Olkaa hyvä. Lyhyesti. Hyvä puhemies. Olen samaa mieltä siitä, että tänään voidaan sanoa olevan historiallinen päivä. Euroopan parlamentti saikaan tärkeän äänestystuloksen, kun vapaat on käynnistystä ja nimenomaan tässä pyritty puuttumaan ääriliikkeiden kantoihin. Oma ryhmämme on tehnyt kovasti töitä asian eteen intohimoisesti, mutta kuitenkin tasapainoisesti, eikä tämä ole yhden ryhmän voitto, vaan koko Euroopan parlamentin yhteinen voitto. Voidaan sanoa, että nyt on rauha voittanut. Kiitos. Herr Präsident, auch ich möchte... Hyvä puhemies, oman ryhmäni osalta voin todeta, että viikkoja, kuukausia tämän asian eteen on tehty töitä. Ja päätimme, että vahvan äänestystaloksen puolesta olisimme valmeet eh, esittämään tätä myöntä keskittymistä asiaan, vaikka hankalalta meistä tuntuu se, että tähän tunnustamiseen tietyt ennakkoehdot on kytketty mukaan. Tätä emme pidä hyvänä. Meidän mielestämme Palestinan valtion tunnustaminen on edellytys rauhanneuvotteluille eikä toisinpäin. Honorable Verhofstadt. Verhofstadt Puhemies, ensiksi haluan kiittää heitä, jotka tekevät yhteistyötä tämän päätöslauselman edistämiseksi ja suuri enemmistö yli 500 tekivät näin. Ja nyt ei ole se hetki, jolloin lähdetään tekemään yksittäisiä tulkintoja tästä päätöslauselmasta, vaan tärkeää on se, että vihdoin parlamentti on ottanut kantaa ja selkeästi antaa viestin ulkomaailmalle, että Eurooppa on takaisin paikallaan tässä tärkeän asian käsittelyssä. Eurooppa on palannut tähän asiaan. Ja vielä toiseksi kaikkein tärkein merkitys tässä päätöslausumassa on se, että tämä antaa selkeän valtuutuksen Rova Mogherinille, että hän voi edetä. Hän tarvitsee tämän, jotta hän voi tehdä työnsä. Herr Hyvät kollegat, oman ryhmäni osalta toteaisin, että todellakin eh, äänestys menettely oli varsin eh, mielenkiintoinen jännittävä, kun eilen kompromista äänestettiin. Ja jos halutaan mm, päästä Euroopan parlamentissa siihen, että koska symbolisestihan voimme jotain sanoa tässä asiassa, jos halutaan sinne päästä, mitä herra Verhofstadt totesi, eli että Eurooppa eh, palaa eh, rouva Mogherinin myötä tähän neuvotteluun mm, pöytään voimakas, niin silloin tällainen ideologinen vastakkainasettelu ei enää mahdollistu. Ja katsoisin, että yhdessä meidän tulee asiasta ja teidänkin käyttämästäne puheenvuorosta keskustella, jotta tulevina kuukausina ja viikkoina eh, parlamentti todellakin vahvana rintamana on Mogherinin eh, takana ja tukena. Tästä aiheesta en nyt suinkaan avaa keskustelua. Ainoastaan ryhmien puheenjohtajat saavat käyttää puheenvuoron tässä. Eh, Farage, eh, saatte puheenvuoron vielä. Mutta totean, että avointa keskustelua ei käydä. Eh, ainoastaan ryhmäpuheenjohtajat käyttävät puheenvuoron. Seuraavan puheenjohtajan Safarits, olkaa hyvä. Kiitoksia. On täysin epärelevanttia, mitä me kaikki ajattelemme Palestinasta tai Israelista. Ei siitä ole tässä pointtina. Hyvä puhemies, kun nimitättekö itsellenne parlamentissa, jos olette parlamentti, niin todennäköisesti uskotte sääntöihin ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Kollega Gerber, joka äh, tukahdut, jonka ääni tukahdutettiin täällä näiden epädemokraattisten äänten toimesta. Ja teitte kiinnittänyt hänen aikaa huomiota, hyvä puhemies, kaikella kunnioituksella. Muutama viikko sitten aivan nimenomaan puhuttiin siitä, että millä tavalla Somalimaa hyväksytään. Ja hänelle kerrotaan, että Euroopan komissiolla ei ole kykyä tai oikeutta hyväksyä uusia valtioita. Ja siitä syystä teille esitettiin tämä pyyntö siitä, että tätä koko ehdotusta ei voitaisi hyväksyä. Ja nyt minä kysyn teiltä, otatteko tähän kantaa? Ja voitaisiinko jättää tämä äänestys pois? Emmehän me voi sanoa Morgerinille, että mene eteenpäin, vie eteenpäin tätä asiaa komissiossa, koska Euroopan komissiolla ei ole tätä koskevaa toimivaltuutta. Kälem. Kälem. Thank you very much. Kiitos. Minun ryhmäni, kuten monet muutkin ryhmät, kävi sisäistä keskustelua tästä asiasta ja monet olivat sitä mieltä, Palestiinan tunnustamisesta, että itse asiassa jäsenvaltioiden asia on, eikä Euroopan parlamentin asia ole Palestiinan valtion tunnustaminen. Mutta nyt olemme äänestäneet ja meidän täytyy olla selkeitä, jos haluamme päästä pitkäaikaisen kestävään rauhaan. Kaikkien osapuolten tässä konfliktissa on tehtävä osansa Fatahin on otettava itseään niskasta kiinni. Hamasin täytyy suitsia terrorismia ja Israelin ja Netanhajun, Netanhajun hallituksen täytyy lopettaa siirtokuntatoiminta ja noudattaa 67 vuoden rajoja. Tällä tavalla pääsemme kahden valtion väliseen rauhaan. Testo non è un testo legislativo, si tratta sol- Tämä ei ole lainsäädäntöteksti, kyseessä on poliittinen asiakirja, joka tukee eh, Lähestymistapa jonka valtiot ovat valinneet. Ja nyt siirrymme äänestämään ALDE-ryhmän päätöslauselmaesityksestä EUn terästeollisuuden tilanne. Kokonaisuudessaan äänestämme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty yhteinen päätöslauselma esitys kolmelta ryhmältä. Tarkistus 23 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kappaleen yksi jälkeen suullinen tarkistus. Damato. Alla parola. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies olisi hyvä, jos 15 kappaleista eh, Taranto maininta poistettaisiin. Se saastuttaa todella paljon ja loukkaa direktiivejä, aiheuttaa ympäristökatastrofeja ja heikentää paikallista taloutta. Eli se ei ole kestävä pohjainen lainkaan ja myöskin tuomioistuin on päätöksen asiassa tehnyt ja erilaisia eh, käsittelyjä on auki, eli Tarantolle ei tule taata tällaista mahdollisuutta vakaudelle, vaan olisi tärkeää, että huomioitaisiin koko provinssi eh, ja sen tarvitsemat toiveet. Pone. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? ci sono quaranta deputati quindi più di quaranta deputati. yli neljäkymmentä vastustaa eli emme voi hyväksyä eli äänestämme alkuperäisestä ehdotuksesta kolmessa osassa. La prima parte. La prima parte. Chi è a favore? Osa yksi puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Osa kaksi. Puolesta. Vastaan tyhjään hylätty. Kolmasosa puolesta. Vastaan tyhjään hylätty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37. Nimen huutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 38, kappale 9 jälkeen. Eli osissa ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Osa kaksi nimen huutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten ensimmäinen osa puolesta, toinen osa vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Puole 10 alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 40 nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappaleen 13 jälkeen tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa kappaleen koulutusta jälkeen äh, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 kappaleen 16 jälkeen nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. La votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16, kappaleen 17 jälkeen puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 17 alkuperäinen teksti kahdessa osassa osa 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Osa 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. tarkistamme, mutta kyllä se hyväksytty oli. Äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. Mutta tärkeää on, että kaikki äänestävät nostavat kätensä. Muuten on hankala laskea. Alkuperäinen teksti, kappale 18, kahdessa osassa, osa yksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, osa kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappaleen 23 jälkeen tarkistus 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 4. Tarkistus 4. Kappaleen 27 jälkeen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappaleen 28 jälkeen tarkistus kuusi nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme. Tarkistus kaksi siis. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Mutta on tärkeää, että kaikki äänestävät, koska muuten on hankala tarkistaa tilannetta. Tarkistus 18 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. La votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Monet näyttävät jättävän äänestämättä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme myös tämän. Tarkistus 17 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 31, alkuperäinen teksti kahdessa osassa osa 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Osa 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 kappaleen 31 jälkeen puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 7 kappaleen 33 jälkeen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 kappaleen 34 jälkeen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää Hylät. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. I johdantosan kappaleen jälkeen tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 30 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 31. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Testo è respinto. Hylätty. L kappaleen jälkeen yksi puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Eli tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestämme päättyyslauselmasta kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytyltä näyttää, mutta tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma hyväksytty. Passiamo alla proposta di risoluzione della Commissione per libertà. Seuraavana päätöslauselma esitykset Välimeren tilanne. Alkuperäinen tekstikappale neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale neljän jälkeen tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää hylättyltä vaikutti. Alkuperäinen teksti kappale viisi jälkeen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale yhdeksän kolmessa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6, kappale 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 12 alkuperäinen teksti nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan, tyhjä, hylätty. Äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan, tyhjä, Päätöslauselma on hyväksytty. Hyvä